komission kanssa käytyä keskustelua. Voimme sitten katsoa sitä, mitä, mikä on toiminut Esirissä, jotta voidaan ottaa se mukaan sitten uuteen Invest EU-asetukseen. Ja Esir on toiminut kyllä hyvin. Tässä yhteydessä tuen sitten parlamentin kantaa, joka tehtiin Invest EU-päätöksestä juuri täällä aikaisemmin. Ja hyvä, että, että meitä pyydetään, meitä pyydetään lisätään 75 prosenttia tähän asiaan. Ja pyrimme saamaan korkeamman vaikutuksen ja tehokkaan hallinnon, jotta voidaan näin paremmin käyttää Invest EU-ohjelmaa. on myöskin EUn ulkoinen rahoitusväline. 55 vuoden aikana EIP on tukenut EUn ulkoista kehityspolitiikkaa hyvin laajassa määrässä maita, hyvin vähäisellä kuulut EUn budjetin osalta. Me olemme antaneet yksityissektorin rahoitusta, luonut innovatiivisia rahoitusratkaisuja, sekä eu että EU-ulkopuolella. EU, EIPllä on eri sektoreista, eri ryhmistä liittyvää kokemusta. Ja olemme EUn investoinnin ulkoinen toimija. Olemme olleet hyvin aktiivisia kaikkialla maailmassa. Erityisesti olemme pyrkineet kehittämään ihmisten e-, elintasoa ja, ja rahoittamaan pk-yrityksiä, mikroyrityksiä Afrikassa, erityisesti nuorison osalta ja afrikkalaisten naisten osalta. Samalla myöskin tuomme myöskin Aasiassa ja Atenassa Amerikassa ilmastotoimia ja tuo, te myöskin toimitte lähinnä naapurustossa, kuten Ukraina-paketissa te osoitamme tämän. Ja myöskin taloudellisen kestävyyden aloite Balkanilla. Tässä olemme antaneet tukea maahanmuuttoa paineisi kosket kärsivistä maista, että voidaan tukea näitä maita, mutta myöskin lähtömaita. Täällä on monia ongelmia vielä rahoitusarkkitehtuurissa. Teki varten enemmän koordinointia eri rahoitusvälineen välillä ja erilaisia innovatiivisia pankkiratkaisuja, mutta tietenkin myöskin lainat ovat tärkeää. Niillä on tärkeä rooli tulevaisuudessa, mutta meidän pitää myöskin mobiloida lisää investointeja. EIP-pankki on valmis toimimaan meidän politiikan prioriteettien pohjalta kestävyyspolitiikan osalta on tärkeää myöskin katsoa näitä asioita. Ja katsoa sitä, mitä, mikä epävarmuus taas on USAn osalta tulee. Ja Kiinasta tulee tärkeämpi toimia maailmanlaajuisesti. Täällä on myöskin tämä monitahoinen maailma on tällä hetkellä vaarassa ja meidän pitää ottaa johtajuus ja katsoa näitä asioita. Tämän takia vakaata rahoitustoimintaa, tästä tarvitaan myöskin vakaa EIP. että olen tyytyväinen, että teidän mietintönne painottaa tätä, että EIPllä on tärkeä rooli tulevaisuudessa myöskin 2020 jälkeen, kun rahoitetaan EUn ulkopuolista rahoitustoimintaa. Ja to, toivottavasti nämä, mitä me olemme oppineet esiristä Invest EUsta, voimme myöskin käyttää tästä kokemusta sitten EU-ulkopuoliseen rahoitustoimintaan, ja tätä teemme juuri tällä hetkellä. Kiitoksia siitä, että otettiin myöskin tämä avoimuus ja verojen noudattaminen ja niitä kaikki asiat. Enkä, emme voi varmaan kaikkia tästä yrittää, mutta avoimuudesta tällä hetkellä me olemme jo erittäin korkealla tasolla, kun verrataan muihin kansainvälisiin toimijoihin. Pyrimme pysymään myöskin tätä, tällä tasolla. Ja että unioni ja jäsenvaltiot voisivat tehdä saman ja käyttää samaa, samoja kriteereitä ja standardeja. Moni alaisten rahoitustoimijoiden osalta kuin käyttää EIPS. Me julkaisemme myöskin meidän toiminnastamme lisää tietoja ja meidän vaikutuksestamme kansalaisten elämää. Ja sitten verovälttely. Tästä voi todeta, että me teemme kyllä paljon toimia tämän estämiseksi. Voimme lieventää tätä. Jotenkin meillä on myöskin EUn mustalista, olemme erittäin valppaita meidän rahojemme osalta, ettei sitä käyttää väärin. Ja lopuksi Haluaisin kertoa yhdestä asiasta, joka kyllä varmaan meitä pitää kiireisenä lähiaikoina. UK on lähtemässä EU-sta. Ja tietenkin, kun ikävä kyllä UK, UK lähtee, ja he eivät myöskin silloin pankin jäsen enää, tällä on monia toimielinvaikutuksia, myöskin nyt rahoitusvaikutuksia myöskin. Tässä yhteydessä haluaisin antaa kiitokseni parlamentin nopeasta hyväksynnästä, että se on myönteisen päätöksen, että EIPn ohjesääntö muuttuu UK poistu, poistuessa. UK poistuminen tarkoittaa sitä, että meidän pääoma vähenisi 40 miljardia, mutta tämä johtaisi siihen, että myöskin, myöskin meidän lainotuksemme vähenisi 100 miljardilla, mutta Tällaista skenaarioa varmaan kukaan ei halua kuitenkaan. Että luottamuksen osoitus EIPlle ja myöskin se johtajille, että pyritään vahvistamaan Brexitin jälkeen pääomakantaa. 27 jäsenvaltiot ovat hyväksyneet, että voidaan korvata tämä pääomaosuus EIPssä. Ja näin tätä, EU, tätä pankin ydinpääomaa. Ja muut sitten lisäävät omaa rahoitusta. Olen tätä, täten luottavainen, että voimme hyväksyä tämän pääoman lisäämisen sen jälkeen, kun UK on poistunut EUsta ja näin voimme myöskin paremmin saavuttaa EUn politiikan tavoitteet. Mehän kaikki häviämme Brexitin osalta, mutta parlamentti ja neuvosto ja komissio ovat tehneet tarpeelliset toimet, jotta voidaan vähentää tätä haittaa minimiin. Kiitokset mielenkiinnosta ja odotan mielenkiinnolla keskustelua. Kiitoksia johtajia ja sitten komission nimissä saa puheenvuoron komission jäsen Katainen. Olkaa hyvä. Puhemies, arvoisat jäsenet, pankin pääjohtaja, haluaisin kiittää aivan erityisesti parlamenttia ja esittelijää Barbara Kappelia mietinnöstä. Parlamentti pitää investointipankin työn seurantaa hyvin tärkeänä. Sehän on päätoimia, kun pyrimme poliittisiin prioriteetteihimme. Pankkimme on keskeinen osa, kun toteutamme EUn politiikkaa sekä EUn sisällä että sen ulkopuolella. Pankki on myös osoittanut, että se pystyy myös muuttamaan tarvittaessa toimintaansa. Esirin täytäntöönpano osoittaa hienosti, kapasiteetin tarttua uusiin mahdollisuuksiin ja määritellä uudelleen liiketoimintamallin niin, että voidaan korjata niihin investointiaukkoihin, joita vielä EU:ssa on. Ennen kaikkea investointien ja infrastruktuurin alalla näin on. Strateginen pankin toiminta keskeisillä sektoreilla on ollut keskustelujen keskiössä vuonna 2018, kun valmistauduimme yhden tärkeän pankin osakkaan eroon, yhdistyneen kuningaskunnan eroon. On hyvä, että jäsenvaltiot ovat löytäneet periaatteellisen sovun pääomatilanteeseen Brexitin jälkeen. On myös päätetty uusia hallintoa. Tämä paketti osoittaa sen, että osakkeenomistajat ovat todella sitoutuneita investointipankin toimintaan. Halutaan varmistaa, että pankki säilyttää kolmenaan luokituksensa ja voi myös säilyttää lainanantovolyyminsa. Kun kyse on monivuotisesta rahoituskehyksestä, niin muistuttaisin, että investointipankki on hyvin tärkeä EUn täytäntöönpanokumppani. Invest EU-rahastossa komissio ja investointipankkiryhmä toimivat kumppaneina ja tukevat ohjelman täytäntöönpanoa, varmistavat sen, että se toimii tehokkaasti ja osallistavasti. Ehdotuksen mukaisesti 35 prosentin osuus EUn tämänhetkisestä osuudesta äh, kirjattaisiin myös asetukseen. EIPn ryhmän tehtävä on luonnollisesti seurata ja raportoida InvestEU-ohjelman toteutuksesta. Komission ehdotus äh, vuoden 2020 jälkeisestä ympäristöstä ja yhteistyövälineestä sattaa yhteen olemassa olevat ja uudet ohjelmat eh, EUn ulkoisessa politiikassa. Komissio ehdotti, että uuden välineen tulisi olla käytössä avoimessa arkkitehtuurissa, jotta voitaisiin täysin hyötyä investointipankin asiantuntijuudesta rahoituslaitoksena. Täytyy huomioida myös kansalliset ja alueelliset eh, kehityspankit, kehitystoimijat. Pankki on tärkeä kumppani EUlle sen ulkoisessa lainanantotoiminnassa, myös tulevan MFFn oloissa. Tällä hetkellä komissio käy keskusteluja investointipankin ja muiden rahoituslaitosten kanssa, jotta löydämme yhteisen lähestymistavan. Tätä kautta voimme tarjota investointipankille myös jatkuvuutta vuoden 2020 jälkeen. Käsittelisin kahta aivan erityisen merkittävää kysymystä, jotka nousivat esille myös mietinnössä. Ensinnäkin ilmastonmuutos. Komissio tukee täysin kunnianhimoista investointipankin ilmastointistrategiaa. Meidän täytyy pitää Pariisin sopimuksen velvoitteista kiinni. Investointeja tarvitaan entistä enemmän uusiutuvan energian ja energiatehokkuuden alalle. Tämä on tärkeää tavoitteen saavuttamiseksi. Toiseksi verojen, verosääntöjen noudattaminen. EU on saanut ennen kuulumatonta edistystä aikaan, kun on taisteltu veron kiertoa, verovilppiä vastaan viimeisen kahden vuoden aikana. Meillä on uusia vaatimuksia verovilpin poistamiseksi EUn hallinnossa silloin, kun kyse on investointi yhteistyöoperaatioista. Komissio on tehnyt läheistä yhteistyötä investointipankin kanssa ja muiden viranomaisten kanssa kun nykyistä, nykyisiä menettelyitä on sopeutettu uuteen toimintaympäristöön. Olemme hyväksyneet myös maaliskuussa 2018 tiedonannon, jolla pyritään helpottamaan näiden uusien vaatimusten täytäntöönpanoa. Pidän tervetulleena investointipankin ja komission yksiköiden tekemää yhteistyötä, kun olemme pohtineet kehitystä EU-ssa ja kansainvälisestikin ja miten ne heijastuvat pankin toimintaan. Komissio seuraa näitä tärkeitä aiheita tarkkaan ja odotamme investointipankin ehdotuksia näiden politiikan päivityksiksi. Arvoisa puhemies, haluan kiittää vielä kerran esittelijää ja kaikkia, jotka osallistuivat tähän työhön hyvin täsmällisestä, syvällisestä tilanneanalyysistä. Kiitos. Ja, Kiitoksia, hyvä komission jäsen. Nyt seuraavaksi kansainvälisen kaupan valiokunnan edustaja, edustaja Paket, olkaa hyvä, minuutti. Kiitoksia puhemies. Meistä EIP, Euroopan investointipankki, toimii hyvin, tekee hyvää työtä. Se edistää infrastruktuurihankkeita, niin kuin Antelmissakin nähdään, kun saatiin laina EIPltä. Näin projekti olikin mahdollista siellä. Tuen tätä mietintöä ja haluaisin puhua hiukan EIPn rahoituksesta. Kuten te tiedätte, tämä tapahtuu joukkolainojen kautta, joukkolainojen liikelaskun kautta kansallisella pääomamarkkinoilla vuosittain noin 60 miljardia euroa tulee tätä kautta. Tällä hetkellä kolmasosa näistä tapahtuu dollareissa ja tämän takia EIP voidaan altistaa mahdollisille USA-laisille sanktioille. Tämä voi johtaa siihen, että EIP ei itse voikaan valita, mihin se haluaa investoida. Dollari on nimittäin USAn väline harjoittaa omaa geopolitiikkaansa maailmassa. EIPn pitää toimia omin niminsä ja siksi sen pitäisi alkaa hoitaa rahoituksensa pikemmin, tai vähentää eh, eh, dollarimääräistä rahoitusta. Pikkuhiljaa, kiitoksia. Kiitoksia. Sitten seuraavaksi eri ryhmien puhujat. Ensinnäkin EPP, edustaja, edustaja Langen, kaksi minuuttia, olkaa hyvä. Kiitoksia, hyvä pääjohtaja Hoyer, hyvä varapuheenjohtaja Katainen, hyvä esittelijä. Haluaisin kiittää eh, esittelijä Kapelia. Hän on tehnyt hyvää työtä ja pääjohtaja Hoyer Älkää nyt ihmetä, jos taljonnen tyhjä täällä. Tällä hetkellä on ryhmäkokoukset menossa ja sitten huomenna on kovia äänestyksiä, joten kaikki on nyt ryhmissä tällä hetkellä. Voitte olla tekin nyt luottavainen, koska ei, eilen kun keskuspankki oli täällä paikalla, täällä vain kolme kollegaa enemmän paikalla. Joten sanon, että mietintö on hyvä. Eurooppalainen investointipankki on hyvin tärkeä toimija. Te mainitsitte edut ja Edustaja Kapel mainitsi myöskin ne täällä, ja varmaankin EPP on samaa mieltä tästä. Esittelijän kanssa menessä keskusteluissa me pystyimme saamaan hänen avullaan tärkeimmät asiat mukaan otettuiksi. Tämä on hyvä. Ja jos painotetaan sitten, että EIP on ainoa kansainvälinen pankki, joka on jäsenvaltioiden omistuksessa ja, ja sitten nojautuu EUn politiikkaan toiminnassaan. Tämä on kyllä huomattava etu. Ja kun eilen kuulimme Brexit-päätöksestä, eh, niin vaikka en usko Brexitiin, luulen, että se muuttuu vielä tämä päätös, mutta kuitenkin on hyvä, että nyt taas pääoma on taattu tämän jälkeen. Teidän painopistealueiden PK-yritykset ja kestävä kehitys ja se tosiasia, että voidaan antaa lisärahoitusta, teidän taseenne on suurempi kuin Maailmanpankilla. Nämä ovat kaikki asioita, jotka voitaisiin vaikka antaa suuremmankin julkisuuden tietoisuuteen, pelkästään parlamentin raporttiin tai mietintöön. Ja ehkä huomenna jopa voitaisiin sitten, voitte huomenna kertoa tästä näin, kun teidän liberaalistamme on täällä paikan päällä. Sosiaalidemokraatit sitten on myöskin tyhjiä ja vihreät ja äänestävät vastaan. Oikeastaan Tämä hyväksyttiin 24 kyllä äänellä ja yhdeksällä vastaan, vain ECRn ja EPPn äänillä oikeastaan tämä mietintö. Ja tämätenkään ei ole mikään hyvä lausuma siitä, että parlamentti tukee EIPtä. Sitten SNT-ryhmän edustaja, edustaja Haureki Atondo, olkaa hyvä arvoisa puhemies Kiitoksia puhemies. Minäkin yhdyn ylistykseen mietinnölle ja esittelijälle, mutta haluan ottaa esille pari ajatusta, jotka mielestäni eivät näy ihan tarpeeksi tässä parlamentin kannassa koskien kuinka tärkeästä pankista on kyse. Olen samaa mieltä nimittäin teidän kanssa siinä, että varmastikin tämä on tärkeä globaali toimija EU:ssa, sillä on valtavaa merkitystä kun se toteuttaa käytännössä EU-politiikan tavoitteita. Ja tässä mielessä ensimmäinen ajatus tästä toiminnan merkittävyydestä liittyy kolmansiin maihin. On todellakin sellaisia maita, joissa pankki toimii, se on ihan totta. Mutta kysyisinkin, emmekö voisi pohtia sitä, että lisäisimme lainoitustamme ja pankkitoimintaamme vielä useammassa maassa. Eurooppa usein kutsuu itseään pehmäksi vallankäyttäjäksi ulkosuhteissa. Sitä heikentää eh, se, että sen poliittinen tai sotilasläsnäolo on liian heikolla pohjalla. Mielestäni meidän rahoitustoimintamme ja tämä pankin merkitys, joka on niin suuri monessa eri mielessä, sitä pitäisi nyt vielä enemmän arvottaa. Ja toiseksi, kun on kyse kolmasta maista, niin toisen ajatukseeni sitten nimittäin haluaisin hiukan tähän ja tähän mietintöön, kun kolmannet maat ei eivät ole pelkästään eh, itäisiä naapureja tai kolmannet maat, eivät ole kaikki idästä liikaa puhutaan tästä alueesta, eikä juurikaan liitetä, kiinnitä huomiota Latinalaisen Afrik- Amerikkaan tai Afrikkaan. Meillä on Afrikassa paljon pelissä, sen tiedämme kyllä, ja meistä EIP, vaikka se on alkanut toimia sielläkin, aivan erityisesti mitä tulee ilmastonmuutoskysymyksiin, pitää tehdä vieläkin enemmän, ja Latinalainen Amerikka on hyvin tärkeä alue. Pitää toimia siellä enemmän, Kuubassa, Kolumbiassa, Keskeisessä Amerikassa, koska EIP tekee hyvin merkittäviä asioita juuri näissäkin maissa. Kiitoksia. Kiitoksia. Sitten ECR ryhmän nimissä edustaja Oso. Teillä on minuutti, olkaa hyvä. Pani przewodnicząca, pani prezesie, panie panowie. Puhemies, arvoisa pääjohtaja, hyvät naiset ja herrat. Haluaisin nostaa esille pankin 60 vuoden historian. Viime vuosien aikana olemme nähneet, miten pankki on voinut tukea sekä julkista että yksityistä sektoria esimerkiksi omalla alueellamme. Pankki tekee myös yhteistyötä kansallisten viranomaisten kanssa, jotta veropetoksia voitaisiin ehkäistä, rahanpesua voitaisiin ehkäistä ja äh, välttää myös aggressiivista verosuunnittelua. Nämä toimet ovat täysin äh, yhteen sopivia, täydentäviä äh, myös Puolan hallituksen toimien kanssa viimeisten vuosien aikana. Täytyy kuitenkin korostaa sitä, että InvestEU hankkeen yhteydessä investointipankin tulisi olla pääkumppanina, joka vastaa sellaisista hankkeista, joita tämän ohjelman alaisuudessa toteutetaan. Toivottavasti näin todella tapahtuu. Haluan myös esittää onnittelut esittelijälle. Kiitos. Nun erhält im Namen der... Seuraavaksi Alden edustaja Edustaja Cornille, teillä on kaksi minuuttia, olkaa hyvä. Madame la rapporteur, Esittelijä, puhemies, hyvät kollegat. Todellakin on kiistatonta, että EIP, Euroopan investointipankin myötä vaikuttaa talouden to- rahoittamisen eu sijaisen ulkopuolella panin merkille nämä kielteiset vaikutukset, joita Brexit syntyy, niin kuin voi syntyä. Ja tietysti tässä mietinnössä korostetaan varsin myönteistä roolia, mutta haluaisin kiinnittää huomiota tiettyihin seikkoihin ja kiinnittää teidän huomionne siihen seikkaan, että teidän ei pankissa pidä toimia yksityisenä pankkina, vaan toimia siellä, mistä puuttuu rahoitusta. Teidän pitää, ja tätä korostettiin, teidän pitää vähentää hankkeita, joita rahoitetaan dollareissa, syistä, jotka ovat aivan ilmeisiä kaikille, koskien USAta juuri. Ehkä pitäisi äh, täällä parlamentissa pitää, teidän toivoa, mitä toimisitte ilmastonmuutosta vastaan ja köyhyyttä vastaan niin, että EU pystyy ja pitäisi jatkossakin pyrkiä parantamaan hallintoa ja avoimuutta, mitä tulee itse pankkiin, mutta mitä tulee myös näihin välikäsiin, jotka, joiden kanssa teette yhteistyötä, mitä tulee sitten rahanpesuun ja vero kierton ja vilppiit pyydämme ei pitää olla erityisen valppaana, mitä tulee uusiin teknisiin keinoihin, joita äh, väärintekijät tekevät. Lopuksi haluaisin rohkaista teitä äh, äh, teillä on tärkeä rooli kehitysmaissa ja erityisesti ajatellen afrikkalaisia me kehottaisin teitä rahoittamaan aivan erityisesti tällaisia hankkeita. Ja jotta ne hyödyttävät myös paikallisia toimijoita ja myös valtiot voivat synnyttää verotuloja itselleen, jotta voit sitten rahoittaa omaa talouspolitiikkaansa, joten tämä mietintö tutumista hyvin Euroopan myönteisestä onnittelen esittelijää ja kehotan kollegoja tukemaan sitä. Kiitoksia. Kiitoksia. Sitten sitten seuraava puhuja, herra Eichhout. Kiitos paljon. Ensinnäkin me olemme sopineet, että äänestämme mietintöä vastaan no, siitä syystä, että teimme kriittisiä tarkistuksia EIPn saavutuksesta, mutta niitä ei otettu mukaan kompromisseihin, joten meidän mielestämme meidän kritiikkiämme ei ole heijasteltu näissä kompromissitarkistuksia äänestämiseksi vastaan. Haluaisin tässä keskustelussa kuitenkin keskittyä nyt ilmastoon ja ilmastotoimiin ja meidän eurooppalaisen lainsäädäntömme johdonmukaisuuden. Juuri marraskuussa Euroopan komissio on julkaissut pitkän aikavälin strategiansa ja tehnyt selväksi, että Euroopasta pitäisi saada vuoteen 2050 mennessä ää, hiilineutraali. Ja tämä tarkoittaa sitä, että teollisuuden pitää olla hiilineutraali jo vuonna 2040, eli vuonna 2040 energiainfrastruktuurin pitää siis olla täysin nollapäästöinen. Tämä tarkoittaa niitä, sitä, että ne investoinnit, joita teemme tänään, niiden pitäisi keskittyä siihen, miten saadaan nollapäästöisyys aikaiseksi 20 vuoden aika, ää, päästä. Eli meidän on luovuttava fossiilisesta polttoaineesta täysin. Näin ei ole vielä. Yhä paljon varoja EIPstä menee vielä fossiilisten polttoaineen infrastruktuuriin. Usein käytetään argumenttina turvallisuutta, mutta sitä ei voi kuitenkaan käyttää argumenttina, koska se e, on päinvastoin, ei vastaa ollenkaan pitkän aikavälin strategiamme. Tiedän, että EIP aikoo tarkastella uudelleen ilmastostrategiansa, mutta haluaisin nyt kuulla, mitä se tarkoittaa. Miten EIP aikoo varmistaa, ettei pitkän aikavälin investointeja mene enää fossiilisiin polttoaineisiin, sillä jos fossiilisiin infrastruktuureihin sijoitetaan, jokainen euro, joka sijoitetaan niihin nyt, se tekee ö, nollapäästöisyyden mahdottomaksi vuoden 20 vuoden päästä. Tämä asia on ratkaistava nyt pian. gue ryhmän puolesta herra Papadimoulis kaksi minuuttia. Kiitoksia rouva puhemies. GUE NGL-ryhmä äänestää mietintöä vastaan. Ja teemme näin juuri samasta syystä kuin vihreiden Bas Eichhout juuri sanoimme, jätimme Ralangen hyvin täsmällisiä ehdotuksia ja te kritisoitte meitä tämän takia. Me halusimme ehdotuksillamme tehostaa ilmastonmuutoksen ja köyhyyden vastaista taistelua, halusimme lisätä avoimuutta, halusimme torjua veronkiertoa. Ja tarkistukset, jotka jätimme, jäivät huomiota. Niitä ei hyväksytty, koska esittelijä, joka kuuluu ENF-ryhmään, lyöttäytyy yhteen ECRn ja EPPn kanssa. Ja totta kai teillä on tähän oikeus, mutta herra Hoyer, ja käännyn tässä myös Kataisen puoleen, että se, että tässä, tässä taputtelemme itseämme olkapäille ja onnittelemme itseämme kaikesta, ei auta EIPtä muuttumaan entistä paremmaksi instituutioksi. Se on tehnyt hyvää työtä, se on totta, mutta aina on parantamisen varaa. Euroopan unioni on investoinnissa edelleen jälkijunassa ja EIPen täytyy auttaa myös maita sen rajojen ulkopuolella. Luen tekstistä, jossa sanotaan, että EIPllä ei ollut mitattavissa olevia spesifejä tavoitteita sen menestyksen arvioimiseen. Oscar Herricks sanoi, näin vuosi sitten ja hän oli tilintarkastustuomioistuimen jäsen. Oliko hän, herra Langen, teidän mielestään vasemmistolainen kommunisti tai vihreä? Hän oli tilintarkastustuomioistuimen jäsen, eikö tämä pitäisi ottaa huomioon? EFDDn puolesta edustaja Coburn, yksi minuutti. Smart? Yeah. Kiitos. Tämä on hämmästyttävä kuva EUsta. Tämä raportti on ottanut etäisyyttä tärkeimpään valuuttaan. EIB toimii monista maissa mutta ilman kuitenkaan ähm, siirtämättä valuuttaa yhdestä toiseen. Ja se, kuinka äh, EIB nojautuu dollariin. Ja tässä nähdään se, kuinka Eurooppa vastustaa äh, USAn äh, ulkopolitiikkaa, kuitenkin lainataan rahoja Iraniin huolimatta sanktioista. Tämä ei kuitenkaan ollut tarpeeksi. Ja on pyydetty, pyydetään, että sanktioista luovuttaisiin, mutta tätä kautta ei voida tehdä yhteistyötä tärkeimmän kumppanin kanssa. Brexitin jälkeen yhdistynyt kuningaskunta olisi paras kumppani, mutta kuitenkin tässä nyt yritetään jättää Pohjois-Irlanti ulkopuolelle. Te olette nyt jo ylittäneet puheaikanne puolella minuutilla. Okay, now we have to move on because... Meidän täytyy jatkaa, koska jos ylitätte puheaikanne 50 prosentilla, niin te luotte ongelmia sitten muille kollegoille. Seuraavaksi Edustaja Schaffhauser, yksi minuutti. Merci, Barbara. Kiitos Barbara tästä erinomaisesta mietinnöstä. Äh, tätä ovat kaikki korostaneet kuitenkin Haluaisin äh, herra Hoijerille haluaisin sanoa, äh, te ette ole rohkea, te ette ole sopeuttaneet pankkia näihin nykyolosuhteisiin. Philip Maistad vuonna 2016 jo ehdotti, että investoitaisiin suoraan ja tämä avaisi valtavia investointika- valmistavaa investointikapasiteettia. Ja lisäksi hän sanoi, että eurooppalaisen pankkiin liitettäisiin vielä rahoituslaitos, eh, joka sijoittaisi köyhimmille EUn alueille. Näin pystyttäisiin tasoittamaan pohjoisen ja etelän eroja, sillä eurosta lähtien er, etelän ja pohjoisen välillä on tullut valtavia eroja. Juuri tällaista välinettä me tarvitsisimme, joka vastaisi uusiin haasteisiin. Kiitos edustaja Schaffhauser. Ja sitten edustaja Fernandes, olkaa hyvä, teilläkin on yksi minuutti señor Hyvää iltaa ja hyvää iltaa, hyvä puhemies. Herra Hoyer, Junckerin suunnitelman tavoitteena oli lisätä kriisin aikana kysyntää. Sen piti olla syklin vastainen väline, jolla paineiden aikana saataisiin lisää investointeja siirryttiin ESIR 2.0 ja Invest EU-ohjelmaan. Ja kysyn teiltä seuraavaa. Jos olemme järkeviä, voimme ehkä pureutua tietyn ongelman. Tämä syklin vastainen ongelma, joka Junckerin ohjelman alussa on, voi olla hankala siinä, että saadaan tällainen kestävä järjestelmä – ja aktiivisuutta EIPltä. E siis on hyvä, että investointikapasiteetti kasvaa, mutta tämä antisyklisyys ehkä menetetään ja haluaisin kysyä, miten EIP voisi parantaa tätä Junckerin suunnitelman alussa käytettyä välinettä. Eh, Mr. Papadimoulis, eh, is there a problem of... Onko teillä joku ongelma tulkkauksessa Kreikkaan, herra Papadimoulis? Okei. Okay kiitos paljon. No niin, mennään eteenpäin. Mennään eteenpäin. Sitten edustaja Weitz, yksi minuutti, olkaa hyvä. Voin yhtyä Rova Kappeliin ja tai en voi yhtyä Rova Kappelin ja Herra Hoyerin kehuihin minä olen itävaltainen maanviljelijä. Tässä olen näin, että esimerkiksi Ukrainaan annetaan suuria lainoja. 2,7 miljoonaa euroa tämä yksi yritys esimerkiksi tekee liikevaihtoa ja se on saanut valtavan lainan. Vuonna 2017 yksi 21 miljoonaa agrifusionille ja sitten vuonna 2018 Kernel yritys myös Ukrainasta 15 000 työntekijää tämä yritys saa, yrityksellä on ja sitten 58 miljoonaa on yksi konserni saanut saanut lainaa. Tämä yritys tuottaa 1,11 miljoonaa euroa kananpoikia vuodessa ja juuri tällaisella markkinadumppauksella viette meidät, eurooppalaiset maanviljelijät, vaikeaan tilanteeseen. Miten meidän pitäisi selviytyä, jos tänne eurooppalaiselle markkinoille tuodaan tällaista häkkisiipikarjaa? Kiitos edustaja Weitz. Meillä tulee olemaan vielä seitsemän keskustelua tämän jälkeen ja osoittakaa nyt kaikki solidaarisuutta tuleville puhujille ja ehkä myös puhemiehelle siitä, että pitäytykää kun teillä on minuutti, niin minuutti on minuutti. sitten siirrymme catch the menettelyyn ja minulla on täällä kaksi pyydettyä puheenvuoroa. Äh, ensinnäkin edustaja äh, zdrojewski olkaa hyvä minuutti. nie będę oceniać e, działalności gospodarczej banku bo się po prostu. Kiitos. Kiitos. En halua tässä arvioida investointipankin toimia sen enempää. Minulla ei ole mitään numeroita tässä, mutta Haluaisin kuitenkin sanoa, että tämän tahon tilanne on hyvä ja meidän tulisi olla iloisia siitä. Haluaisin pyytää, että uskottaisiin enemmän luovaan teollisuuteen, koska se olisi meidän intresseissämme. Olen tyytyväinen siihen, että luovaan teollisuuteen on investoitu, mutta kuitenkin määrät ovat vielä pieniä. Mitä Ukrainaan tulee, se on meille tärkeä kumppani ja meidän täytyisi myös tukea sitä. Kiitos edustaja Zdrojewski. Ja sitten edustaja ähm, Notis Marias, olkaa hyvä. Kiitoksia, rouva puhemies. Herra Hoyer, Toistan se, mitä olen aikaisemminkin jo sanonut teille. Euroopan investointipankki Kreikan tapauksessa on tärkein lainanantaja ulkomaisille yrityksille, niin että ne voivat haalia itselleen kreikkalaisia valtion omaisuuseriä. Eräs yritys sai 1,1 miljardia euroa 14 alueellisen lentokentän hankkimiseen. Tästä leijonan osa on lainoja. Fraport sai 880, 280 miljoonaa euroa EIPltä lentokenttien rakentamiseen. Miksi tätä rahaa ei annettu aikaisemmin lentokenttä? budjettia hallinneelle taholle. Ja Alfa Bank antoi sekin yli 200 miljoonaa Fraportille. Alfa Bank sai teiltä 100 miljoonan lainan. Mitä te teette? Annatteko te ulkomaalaisille yrityksille lainoja, jotta ne voivat haalia Kreikan valtion omaisuutta? Miksi ne saavat tällä tavoin äh, rahaa ilmaiseksi? Kiitos edustaja Marias. Ja sitten vielä tässä tässä osiossa puheenvuoron saa edustaja sean kelly olkaa hyvä minuutti. en tarvitse täyttää minuuttia sillä seuraavassa keskustelussa käytän puheenvuoroa. Minua kiinnosti kuitenkin se, että kolme jäsentä puhui EIPn joukkolainoista, jotka ovat dollarimääräisiä. Olisi menetetty mahdollisuus, jos johtaja Hoyer ei vastaisi näihin kysymyksiin yksityiskohtaiseksi sekä taloudellisesta että poliittisesta näkökulmasta. Se auttaisi meitä, kun meidän pitää ottaa kantaa tähän asiaan lähitulevaisuudessa. Kiitos. Kiitos edustaja Keli. No niin, sitten annan puheenvuoron komission puolesta puhuvalle komission varapuheenjohtaja Kataiselle. Olkaa hyvä. Puhemies Um, um, Hyvä puhemies. Nopeasti kolme elementtiä, joita ei ole mainittu tässä keskustelussa ainakaan usein, ja jotka silti ovat tärkeitä. Neuvontapalvelut, pääomaoperaatiot, jotka ovat tärkeitä pankissa, ja sitten yhteistyö liikepankkien kanssa. Nämä ovat kolme asiaa, jotka ovat tärkeitä myös, kun tarkastelemme pankin tulevaisuutta ja sen tulevaa toimintaa ja sitä, että se on kumppani näillä aloilla. Muutamia kriittisiä ääniä täällä tuli vain muutama, mutta haluaisin muistuttaa kaikkia siitä, että EIP on kysyntä pohjainen pankki, ei, ei pakota ketään lainaamaan, vaan se palvelee asiakkaita, jotka tulevat pankilta pyytämään rahoitusvälineitä. Eli EIP ei ole mikään ihmelääke kaikkiin tauteihin, joita voidaan kuvitella. EIP on vain rahoituksen antaja ja se antaa myös teknistä apua. Sitten Kreikasta, EIPn ansiosta Kreikassa PK-yritykset ovat pystyneet saamaan rahoitusta hankkeelleen. Kaikki tietävät, että PK-yritykset ovat tärkeässä roolissa Kreikan taloudessa ja kaikkien tietämistä syistä Kreikan pankit eivät ole pystyneet antamaan tarvittavaa rahoitusta PK-yrityksille, mutta EIP ESIR-rahaston kautta ja muiden toimien kautta on pystynyt tätä rahoitusta antamaan. Eli EIP tekee paljon myös ilmastonmuutoksen torjumiseen, mutta pankin pitää myös olla tietoinen portfolio riskeistä. Pankki on lisännyt huomattavasti ilmastorahoitusta, mutta kaikki riippuu myös asiakkaistaan, ovatko, ne, ovatko nämä hankkeet elinkelpoisia, pankkikelpoisia hankkeita. Meidän on siis tunnustettava tämä EIPn rooli. Kiitokset eh, varapuheenjohtaja Katainen. Ja sitten EIBn eh, e pääjohtaja Werner Hoyer, olkaa hyvä. Thank you very much, Madam President. Kiitos, rouva puhemies. Tässä tuli aika paljon kysymyksiä ja kommentteja. En varmastikaan voi kaikkiin vastata. Tässä on myös aika raja, joka tulee vastaan, mutta lupaan kyllä, että Brysselin toimisto tulee olemaan yhteydessä joka ikiseen, joka on esittänyt kysymyksen. Ja joissakin tapauksissa tästä syntyy poliittinen keskustelu. tämä ei liity ainoastaan hiilestä irtautumista. Tämä on erittäin tärkeä kysymys meille. Mielestäni olemme oikealla tiellä, mutta me emme tee poliittisia päätöksiä, mutta me kuitenkin voimme auttaa tavoitteiden saavuttamisessa. Olemme äh, investoineet yli 23 miljardia uusiutuviin energiamuotoihin ja haluaisimme päästä 100 äh, miljardiin ähm, Pariisin mukaan ja me olemme valmiita tekemään enemmän, emme ainoastaan hankepuolella, vaan myös rahoituspuolella. Eli nämä vihreät lainat ja niiden keksiminen oli yksi valtava askel tässä yhteydessä, kun taistellaan ilmastonmuutosta vastaan. Mutta minun täytyy kuitenkin sanoa selvästi, että meillä on suuri ongelma kansainvälisesti, mitä standardeihin ja kriteereihin tulee. Kun puhutaan näistä vihreistä lainoista, niin se ei nyt ole ainoastaan eh, vihreän värinen lappunen. Meillä täytyy olla selkeitä standardeja tämän asian suhteen, ja meillä ei sitä vielä ole. Ja nyt kun kuuntelen kansainvälisissä konferensseissa muita toimijoita ja ihailen suuria lukuja, mitä eh, ilmastohankkeisiin tulee. Ja sitten katson tarkemmin, mitä sen takana on, niin huomaankin, että eh, meillä on hieman eri käsitykset ja eri kriteerit. Eli meillä täytyy olla yhteinen taksonomia tässä yhteydessä, siis kansainvälisesti. Eli tässä on suuri työ edessä. Eh, Mutta vihreänlainen kohdalla meillä on kansainvälinen sopimus. Me tarvitsemme kuitenkin esimerkiksi kestävyyden suhteen samoja kriteerejä. Meillä on tässä sama haaste. Meillä on esimerkiksi vesihankkeiden kohdalla ollut tällaisia kestävyystietoisuusjoukkolainoja, mutta niiden täytyy olla sidoksissa myös terveyteen ja koulutukseen, ja tämä tulee sitten olemaan vaikea kysymys, joten pyydän teidän tukeanne, kun puhumme kansainvälisistä sopimuksista näissä. Sitten yksi suurista muutoksista viime vuosien aikana on, että Junckerin ohjelman avulla me olemme pystyneet vastaamaan tämän vuosikymmenen haasteisiin. Mutta silloin meidän roolimme oli hyvin syklinen. Nyt me emme ole vielä saavuttaneet kaikkea, mutta kuitenkin meillä on nyt velvollisuus hieman tarkemmin tarkastella Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden kantoja kansainvälisessä kilpailussa. Eli tilanne heikkenee päivä päivältä. 15 vuoden ajan Euroopan unionin jäsenvaltiot investoivat 1,5 prosenttia BKTstä vähemmän vuosittain innovaation, tutkimukseen, koulutukseen kuin Aasiassa ja Pohjois-Amerikassakin pahimmat kilpailijamme. Ja kilpailukyky heikkenee tässä. Ja tässä on todellakin suuri haaste EIBlle, jotta voitaisiin investoida paremmin innovaation seuraavien vuosien aikana. Tarkoitan tässä innovaatiot hyvin laajasti, eli tämä koskee ikään kuin myös lastentarhaa ja esikoulua. No sitten Euroopan unionin ulkopuolisiin toimiin haluaisin kiittää teitä tuosta. Me olemme Euroopan unionin väline myös Euroopan unionin ulkopuolella ja se voi olla erittäin tehokasta. Täällä puhuttiin soft powerista, mutta meillä täytyy olla mandaatti siihen. Eli Euroopan unionilta täytyy lainausmandaatti, ja se on uhan alla tällä hetkellä. Jos te haluatte, että me teemme enemmän, kyllä minä mielelläni teen enemmän, en ainoastaan Afrikassa, vaan myös esimerkiksi latinalaisen Amerikan kanssa ja Aasian kanssa. No voisin tässä antaa muitakin esimerkkejä. Me olisimme iloisia, mutta kuitenkin se vaatii sitä, että lainamandaattia laajennetaan Euroopan unionin taholta. Ja sitten lopuksi Afrikkaan liittyen meidän eurooppalaisten täytyy pohtia sitä, mistä johtuu, että vasta maahan muuttokriisi äh, sai meidät tajua, mikä on Afrikan kiisi. Se on meille strateginen kumppani seuraavien vuosien aikana ja meidän äh, kehityspolitiikka täytyy muuttaa muuttua kumppanuuspolitiikaksi ja tämä on alkanut. Me haluamme olla mukana sitten tässä kontekstissa myös. Kiitos. kiitos eh, pääjohtaja Hoyerille tästä. Ja sitten vielä lopuksi haluaisin antaa puheenvuoron esittelijälle. Edustaja Kappel, olkaa hyvä kaksi minuuttia. Danke, Frau Vorsitzende. Kiitos puhemies. Haluaisin kiittää kaikkia näistä puheenvuoroista ja SMTn espanjalaiskollegoille toteaisin, että lainakapasiteetin lisääminen kolmansien maiden suuntaan olisi toivottavaa. Te viittasitte eteläisen kumppanuuden ja Länsi-Balkanin rahoitukseen. Sitä lisättiin kuudella miljardilla vuoteen 2021 ja varmasti saadaan tällainen parempi mandaatti ja otetaan Afrikka entistä paremmin huomioon. Ja Guelle haluaisin todeta, että 25 prosenttia lainoituksesta suunnataan EIPn kautta ilmastohankkeisiin ja toivottavasti pääsemme yhteisymmärryksen siitä, että tämä on hyvä asia. Jos haluatte muuttaa tätä asiaa, niin tarvitaan uusi mandaatti tälle. Pääjohtaja Hoyer sanoi aivan oikein, että pankki antaa EUn jäsenvaltioille lisäarvoa niillä on, tai ne ovat maksaneet yli 14 tai ne ovat antaneet yli 1,1 miljoonalla lainoja ja tämä on aika hyvä diili. Ja Coburnille toteaisin, että EIP mahdollisen Brexitin jälkeenkin tulee olemaan erittäin voimakas. 27 jäsenvaltiota on sitoutunut siihen, että brittien osuus maksetaan omista varauksista ja näin voidaan lisätä peruspääomaa, jota pankilla on. Ja pyydän kollegoilta huomenna äänestyksessä tukea mietinnölleni. Kiitos. Kiitokset esittelijälle. Kiitokset edustaja Kappel nyt sitten tämä keskustelu on päättynyt ja tästä toimitetaan huomenna äänestys. voimme siirtyä esityslistalla eteenpäin. esityslistalla on nyt nimittäin eh, edustaja pirinskin mietintö vuosittainen kertomus euroopan investointipankin rahoitustoiminnan valvonnasta vuodelta kaksituhatta seitsemäntoista ja on erittäin tärkeää ja miellyttävää että pääjohtaja hoyer on täällä myöskin tämän keskustelun ajan keskustelemassa haluaisin antaa nyt esittelijälle puheenvuoron neljäksi minuutiksi. edustaja pirinski. madam president Kiitos puhemies, hyvä johtaja Hoyer, hyvä komission jäsen. Kuten rouva puhemies sanoi, on oikein hienoa, että herra Hoyer on henkilökohtaisesti tullut paikalle tätä vuosittaista keskustelua varten. Nythän siis käsittelemme Euroopan investointipankin rahoitustoiminnan valvontaa. Minulla on ollut etuoikeus seurata tätä toimintaa tarkasti sekä talousarvion valvontavaliokunnan esittelijänä että myös varjoesittelijänä viimeisten viiden vuoden ajan. Ja minulle on ilo nyt esitellä mietintö, joka perustuu myös viime vuosien parlamentin mietintöihin ja joka on saanut valiokunnassa vankan tuen. Haluaisin myös korostaa, että mietintö mainitsee, että pankin vuoden 2017 lainaussumma oli 69,9 miljardia euroa ja lisäksi EIPn johtokunnan rahoituslausuma aivan oikein esitteli rahavirrat ja tilinpäätöksen vuodelta 2017 ja noudatti kirjanpitosäännöksiä samalla. Hyvä komission jäsen, hyvä pääjohtaja mietinnössään viitataan jatkuvan huoleen siitä, minkälainen EIPn lainanannon maantieteellinen jakautuminen on. Tähän olemme viitanneet viime vuosinakin. Tänä vuonna tiedot osoittavat, hyvin huolestuttavan faktan. Vuonna 2017 puolet jäsenvaltioista saivat 80 prosenttia kaikesta EIPn investoinnista EU:ssa. Toiset 14 jäsenvaltioita saivat vain 10 prosenttia lainan annosta komission jäsen Kataiselle, Katainen ja herra Hoyer edellisessä keskustelussa sanoivat, että EIP on passiivinen hankepyyntöjen vastaanottaja. No, tämä ei vastaa EIPn säännönmukaista velvollisuutta olla aktiivisessa roolissa sisämarkkinoiden tasapainossa kehittämisessä ja sosiotaloudellisen ja taloudellisen kohesion kehittämisessä. Tämä vaatisi järkeviä investointeja. Pankin roolia ei selkeästikään voida typistää passiiviseen rooliin. Pankilta vaaditaan selkeästi aktiivista roolia ja tämä on mietinnössämme mainittukin. Me vaadimme tarveanalyysiä eri aloilla ja tämä olisi tärkeää, jotta tunnistettaisiin investointivajeet eri aloilla ja eri alueilla ja jotta tunnistettaisiin myös potentiaalit luoda kasvua ja työpaikkoja. Sitten pankin hallintoon, joka on talousarvion valvontavaliokunnan soveltamisalassa kyllä. Haluaisin mainita, että pankin vastaus va, kyllä va, noudattaa parlamentin päätöslauselmia. On parannettu pääsyä kokouspöytäkirjoihin eri EIPn elimissä ja on parannettu valitusmekanismia, jota pankki soveltaa. Tässä mielessä haluaisin onnitella näistä edistysaskeleista. Kuitenkin lopuksi haluaisin vielä huomauttaa, että edelleen on olemassa huomattavia ongelmia, jotka liittyvät eturistiriitojen esirinvestointikomitean eturistiriitojen käsittelyyn ja myös johtokunnan ja hallintoneuvoston eturistiriitojen käsittelyyn sekä tietojen julkistamiseen, myös välikäsien ja edunsaajien tietojen julkaisemiseen. Näin voitaisiin myös välttää petoksia ja korruptiota. Valitettavasti rouva puhemies, 30 puhe, minut, sekuntia meni puheaikaa yli, joten lopetan tämän. Kiitos esittelijälle. Kiitokset edustaja Pirinski. Ja sitten annan taas puheenvuoron eh, Euroopan investointipankin pääjohtaja Hoyerille. Olkaa hyvä. Thank you very much. Kiitoksia, hyvä puhemies. On hienoa jo toista kertaa puhua parlamentille Euroopan investointipankista ja investointirahastosta. Jatkossakin me tuemme Euroopan taloutta. Haluaisin korostaa sitä, miten valvomme rahoitustoimintaamme ja viitata talousarvion valvontavaliokunnan hienoon mietintöön. Kiitoksia heille tästä. Hyvät naiset ja herrat, 8. Äh, siis joulukuussa 2018 saimme Esirin kautta yli 3,5 miljardia lisärahoitusta ja äh, jo heinäkuun äh, kuuhun mennessä olimme saavuttaneet tavoitteemme – ja olimme matkalla kohti 500 miljoonaa vuotta 2020. Ja jos tämä menestystarina jatkuu, tämä ei ole kuitenkaan merkki siitä, että pankin tehtävät jotenkin vähenisivät, kuten on tullut esille. Olemme keskustelleet näistä juuri. Ja täytyy katsoa, miten Brexit vaikuttaa. Se on tietenkin kaikkein selkein vaikutus. Mietinnössä puhutaan myös pankin sisäisistä haasteista, joista ottaisin nyt pari esille. Sen hallintoa täytyy parantaa myös tulosten mitattavuutta ja kohesiota. EIP on avoimuusstandardeissa hyvin edistynyt. Me noudatamme kansainvälisiä hyviä käytänteitä ja toimimme linjassa muiden toimijoiden kanssa. Me noudatamme vuonna 2015 uudelleen tarkastettua avoimuuspolitiikkaa, katsomista uudelleen myös ensi vuonna. Ja näin katsotaan tilivelvollisuutta ja torjutaan korruptiota. Meillä on kaksinkertainen rooli EU-politiikan toimittamisessa ja toteuttamisessa ja meillä on korkeat standardit pankkina. Toimimme Olafin ja oikeusasiamiehen kanssa yhteistyössä ja olemme yhteydessä myös kansalaisjärjestöihin. Otamme meille annetut suositukset erittäin vakavasti. Pankki on käyttänyt nyt kymmenen vuotta oikeusasiamiehen valitusmekanismia ja tämä juhlavuosi oli oikein kannustava. Olemme ottaneet käyttöön myös uusia komission suosittelemia politiikkoja hyväksyimme uudelleen tarkastelun valitusmekanismin sen jälkeen, mitä kuulemisista ja esimerkiksi oikeusasiamieheltä kuultiin. Olemme valmistautumassa tuleviin haasteisiin ja näin vahvistamme hallintoamme. hallintoneuvostomme on sopinut 14 eri toimesta hallinnon uudistamiseksi ja niitä lähdetään toteuttamaan jo tämän vuoden alkupuoliskolla. En käynyt läpi liikaa yksityiskohtia, mutta ottaisin esille kuitenkin yhden asian, johon keskitytään myös mietinnössä. Me vahvistamme valvontaympäristöä ja pankin kaiken kattavaa puolustusmekanismia pankin eri palveluissa ja yksiköissä. Tehdään, tai varmistetaan se, että jos joku ei ota riskejä huomioon, halutaan kuitenkin taata se, että kaikki aktiviteetit toteutuvat oikein. Meillä on käytännön säännöt. Euroopan parlamentin päätöslauselmissa on tämä otettu usein esille. Ja kun keskustelemme tästä hallinnon parantamisesta, meille tulisi tällainen riskeistä vastaava henkilö. Lisätoimilla pyritään myös lisäämään hallintoneuvoston kapasiteettia tehdä päätöksiä ja jatkuvasti katsomme, minkälaista lisäarvoa voimme tuottaa. Sitten kohesio ja täydentävyys toiseksi. Täydentävyys on hyvin tärkeä esirissä ja itse EIPssä. Jos meitä ei tarvita ja jos yksityinen sektori voi hoitaa tehtävät ilman meitä, niin silloinhan meistä ei ole mitään apua. Esirissä haluamme erityisesti näyttää, että meistä todella on lisähyötyä. Tuki kelpoiset yrit- tai hankkeet, niiden pitää olla hankalassa tilanteessa. Tässä on tiettyjä ennakkoehtoja. Ja pitää pystyä osoittamaan, että P todella voi kantaa kor- konkreettisesti kortensa kekoon. Ja me pystymme täydentämään näin myös muiden toimijoiden tukia. Ja jollakin tap- tavoin pystymme helpottamaan hankkeita julkisesta näkökulmasta niin, että pystymme toimimaan vähintään yhtä hyvin kuin julkiset toimijat. Ja tätä täydentävyyttä mitataan ja yksiköissä me jatkuvasti katsomme tätä kolmen pilarista arviointimenettelyä. Hyvät naiset ja herrat, me katsomme rakenteellisia investointitarpeita, katsomme kestävää rahoitusta esimerkiksi ilmastokysymyksiin. Haluamme tukea kasvua, lisätä työllisyyttä ja olemme katalysaattorina julkisten yksityisten investointien lisäämisessä ja innovointien tukeminen yhtäältä ja integraation ja kohesion syventäminen eivät ole ristiriitaisia, koska näihin toimiin pitää ryhtyä yhtä aikaa. Ainoastaan toimivat markkinat voivat edesauttaa innovointia Euroopassa ja vain kilpailukykyinen ja innovatiivinen Eurooppa voi luoda pohjaa entistä integroituneelle maalle Euroopalle. Pankilla on edelleen vanhat huolenaiheemme. Meillä on erilaisia alakohtaisia ja esimerkiksi liikenneinfrastruktuurilainoja. Nämä olivat 26 prosenttia lainoista, me vuosina 2015 ja 16 ja vuonna 2017 29,6 prosenttia. Kaikki meni kohesio, kaikista meni kohesio alueelle ja tavoitteenamme on 30 prosenttia. Ja vuonna 2018 saan ilokseni sanoa, että ylitimme tämän tavoitteen. Yli 31 prosentilla rahoitimme näitä toimia ja 34,3 prosenttia meni ilman